Edustaja Salatto, olkaa hyvä. Kiitos, <clears throat> scusa, presidentti. Pyydän anteeksi, puhemies, mutta puhemies Kronberg on myöskin muissakin voitaisiin puhua tästä, näistä Irakin ähm, panttivangeista, ja vapauttamisesta, muullakin kuin tänään.